La seduta. Istunto avataan ensimmäisenä ennen kuin se siirrymme ensimmäisen esityslistan ensimmäisen kohtaan neuvoston julkilausumiin päätelmiin. Haluaisin puhua vielä lyhyesti liikkuvuuspaketista. Sen osalta on esitetty 1224 tarkistusta. Se on äärimmäisen suuri tarkistusten määrä. Ja sen jälkeen kun kuulin liikennevaliokuntaa, pääsin lopputulokseen, jonka mukaan <clears throat> käytetään artiklaa 155 ja tämän myötä asian käsittely siirretään eteenpäin, jotta jotta Euroopan parlamentti voisi äänestää tietoisesti selkeästä asiakokonaisuudesta. Tein tämän päätöksen ottaen huomioon kaikki erilaiset vaatimukset ja pyrkien myöskin siihen, ettei tarkistuksia käytetä liikaa. Mutta erityisesti mietin myöskin keskeisiä avainkokonaisuuksia – uskon, että monet tunnit, joita tarkistusta äänestämiseen kuluisi, eivät välttämättä edustaisi sitä työtä, joka tämän kokonaisuuden takana on. Ja voi käydä sillä tavoin, että virheitä sattuisi myöskin paljon. 206.1 artiklan nojalla pyydän liikennevaliokuntaa kokoontumaan nopeasti tiistaina ja keskiviikkona ja esittämään työnsä tulokset mahdollisimman nopeasti, jotta asiasta voitaisiin äänestää Brysselissä huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Artiklan 175 nojalla tarkistukset, joihin on pyydetty erillistä äänestystä, ja joiden osalta kolmasosa parlamentin jäsenistä liikennevaliokunnasta eivät ole edes aulas, täällä salissa. Olen siis ehdottanut, että osasta tarkistuksia äänestetään kohta kohdalta tai erikseen. Luottavaisesti uskon, että liikennevaliokunta toimii tämän ehdotuksen mukaisesti tarkistusten ongelmat, tarkistuksiin liittyvät ongelmat on siis saatava ratkaisu. Ja näin ollen artikla 187 ei tässä yhteydessä enää päde. Ja sen jälkeen asia käsitellään normaalijärjestyksen mukaisesti. Nyt puheenvuoro edustaja Herzog. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen, Herr Präsident. Kiitos, hyvää huomenta. Tämä on tietysti teidän päätöksenne, sitä kunnioitetaan myös, mutta sääntö 175 sanoo myös, että valiokunnassa kolmas osa jäsenistä voi päättää, että viedäänkö nämä tarkistukset uudestaan parlamentin äänestettäväksi. Eli siis me tulemme olemaan aivan samassa tilanteessa viikon kuluttua kuin nytkin. Eli Tätä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan liikennevaliokunnassa. Se on nyt siirretty, mutta tilanne tulee olemaan aivan sama kuin tänä päivänä. Come previsto dal regolamento, Kuten äh, työjärjestyksessä todetaan, äh, arvoisa edustaja, äh, kävin keskustelua liikennevaliokunnan puheenjohtajan kanssa ja hän totesi, että he pystyvät toimimaan näin. Sitten Rova Kyllönen.

ilmoitan teille työjärjestyksen mukaisesta päätöksestä, joka tehtiin sen jälkeen, kun liikennevaliokunnan puheenjohtaja kuultiin. Kysymys on siitä, että erillisten äänestysten pyyntömäärä ja tarkistusten määrä on ongelmallinen. On olemassa asioita, elementtejä, jotka voidaan tuoda esiin myöskin ongelmia – mutta toisaalta myöskin osa tarkistuksista pitää sisällään merkittäviä seikkoja. Joten nyt tarkoituksena on päästä eroon hankalasta ongelmasta ja tilanteesta, jossa äänestyksiä olisi tuhansittain. Sen vuoksi on parempi nyt toimia liikennevaliokunnan ohjeiden mukaisesti – ja siirtää asian käsittely ensi viikolle. Jollei silloinkaan löydy ratkaisua, niin sitten äänestetään kaikista tarkistuksista. Jo aiemmin todettiin, että äänestäminen voi olla ongelmallinen. Ja lopulta, jos joudutaan äänestämään kolmesta tuhannesta asiasta, kukaan ei lopulta enää tiedä, mistä edes äänestetään. scr ryhmä on pyytänyt että kaikista tarkistuksista äänestetään erikseen ja vielä erillisinä äänestyksinäkin, eikä siis enää kokonaisuuksia, kokonaisuuksina. Joten uskon, että täysistuntoa silmällä pitäen on parempi toimia tällä tavoin. Ja jos Brysselin ensimmäisessä täysistunto, täysistunnossa ei päästä ratkaisuun, sitten vaan äänestetään tuhansittain näistä tarkistuksista – itse pyrin löytämään hyvän ratkaisun. Pinto, perché la signora Dalli tänään siis keskustella ja voin vakuuttaa teidät siitä, että ensi viikolla pyritään toimimaan hyvässä hengessä ja jollei sitten äänestetään. Jos tarkistuksia esitetään 6000, niin äänestetään sitten niistä. Ja nyt tämä asia päättyy tähän. Del consiglio. Ja siirrymme seuraavan asiaan. Kysymyksessä on Euroopan neuvoston ja komission julkilausumat koskien Euroopan neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidetyn kokouksen sisällöstä. Pyydän anteeksi Donald Tuskilta sitä, että joudumme käsittelemään tätä monia kiinnostavaa liikenne- ja liikkuvuuspakettia ja olin itse asiassa pakotettu käsittelemään tätä ensin, mutta nyt puheenvuoro on teillä. Kiitoksia puhemies Tajani, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Kevään Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin taloustilanteesta Euroopassa – yhä lisääntyvän maailmanlaajuisen kilpailun valossa. Ja johtajat ovat sitä mieltä, että vahva talouden pohja on erittäin tärkeä asia, kun ajatellaan Euroopan vaurautta ja meidän tehtävämme maailmanlaajuisella areenalla. Me teimme paljon aloitteita tämän johdosta. Ensinnäkin Euroopan neuvosto sopi siitä, että yhtenäismarkkinoita pitäisi vahvistaa edelleen ja erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota digitaali- ja palvelutalouteen. Erilaisia esteitä pitäisi ehkäistä ja uusia esteitä ei saa syntyä. Komissio pyydettiin 2020 vuoden maaliskuuhun mennessä samanaikaiseksi suunnittelun, suunnitelman parempaan sääntelyyn yhtenäismarkkinoille. Sitten toisekseen keskusteltiin siitä, että kuinka voitaisiin kohdata haasteita eurooppalaisella teollisuuden alalla. Kun ajatellaan, kuinka tärkeää se on, siellä on miljoonia työpaikkoja Euroopassa. Komissiota pyydettiin esittämään visio EUn teolliselle tulevaisuudelle ja se myöskin konkreettisia toimia tältä osin. Sitten kolmanneksi EUn täytyy kehittää edelleen sen digitaalitaloutta ja erityisesti pitää kehittyä äh, data tieto asioihin. Ja tässä yhteydessä me halusimme tällaisen 5G-verkoston äh, tutkinta lähestymistapan. Me, komissio ehdotti suosituksia tällä alalla eilen. Sitten kauppa viimeisenä, mutta ei vähäpätäisempänä. Euroopan neuvostossa halutaan vapaakauppa-agendaa viedä eteenpäin ja yhdenvertaisia toimintaedellytyksiä. Johtajat keskustelivat julkisista hankinnoista, niiden välineistä erityisesti ja siitä, että kuinka pitää nopeasti täytäntöönpanna kaikki elementit Yhdysvaltojen ja EUn välisestä yhteisestä julistumasta, julistuksesta vuodelta 2018. Lisäksi puhuimme taloussuhteista Kiinan kanssa. E- ensi kuussa on EUn ja Kiinan välinen huippukokous. Lisäksi meillä on muita kokouksia ja huippukokouksia kiinalaisten johtajien kanssa. Ja siksi oli erittäin tärkeää sopia koordinoidusta eurooppalaisesta lähestymistavasta. Me oli myönteinen lähestymistapa ja päätimme tehdä yhteistyötä maailmanlaajuisilla aloilla, myöskin kaupan alalla. Meillä molemmilla on hyvin tärkeitä taloudellisia intressejä. Me haluamme jatkaa yhteistyötä ja kuitenkin tässä, joka, jotta tämä järjestelmä toimisi, niin sitä pitää päivittää nopeasti. EUn osalta tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan vakavia uudistuksia VTOn e yhteydessä, jotka kattavat tällaiset teollisuuden tuet prioriteettialana. Ja me haluamme, että Kiina puuttuisi tähän asiaan ja olen vakuuttunut siitä, että meidän ei pidä luovuttaa. Mitä sitten tulee kahdenvälisiin asioihin, me haluaisimme saada investointisopimuksen päätöksen jo ensi vuoden aikana. Me keskustelemme näistä kaikista asioista Kiinan kanssa tulevassa huippukokouksessa. Ja tietysti en voi kuvitella, etteikö ihmisoikeudet olisivat myös keskustelun alaisena. Minun mielestäni ihmisoikeudet ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin kauppa. Lisäksi johtajat haluavat käsitellä ilmastonmuutosta. Huolimatta eroavaisuuksista se on erittäin tärkeä ja kiireellinen asia ja tähän palataan kes- kesäkuussa. Tällä välin me olemme antaneet ohjeita ministereitä. Meidän pitää työstää pitkäaikaista ilmastostrategiaa, jotta saadaan Pariisin sopimuksen tavoitteet toteutettua. Sitten Brexit. Aivan kuten pääministeri May pyysi, Eurooppa-neuvosto päätti hyväksyä niin kutsuttuun Strasbourgin sopimuksen. Johtajat myöskin katsoivat, että UK on pyytö 50, 50 artiklaa ajanjakson pidentämiseksi oli, otettiin huomioon siis. Ja tässä on kaksi erilaista skenaariota. Ensinnäkin, mikäli muuta sopimusta ei saada ja saada aikaiseksi parlamentin A-huoneessa tällä viikolla, niin pidetään, otetaan tekninen pidennys 22.5. asti. Sitten toinen skenaario, jos tätä sopimusta ei hyväksytä parlamentin alahuoneessa tällä viikolla, niin neuvosto sopii pidennyksestä 12.4. asti. Ja odotetaan, että UK sitten selittää, että mikä sen tapa edetä on. Aivan kuten sanoin, Eurooppa-neuvoston jälkeen 12.4. on erittäin tärkeä päivämäärä, kun ajatellaan, että UK pitää päättää, että pitääkö se Eurooppa vaalit vai ei. 12.4. on tämä uusi päivä, lopullinen päivämäärä. Ennen tätä päivämäärää UKlla on mahdollisuus tehdä sopimus tai ei, ole, ei sopimusta, pidempi, ottaa pidempi pidennys tai sitten kumota artikla 50. Ja sitten yksi henkilökohtainen kommentti tämän parlamentin jäsenille ennen Eurooppa-neuvoston kokousta sanoin, että meidän pitäisi olla avoimia pidemmälle pidennykselle, mikäli UK haluaa uudelleen pohtia Brexit-strategiansa. Tämä tarkoittaisi tietysti sitä, että UK olisi mukana Euroopan parlamentin vaaleissa. Ja sitten kuulin sanottavan, että tämä olisi huono asia joillekin teistä. No haluan nyt sanoa ihan selvästi, Tällainen ajattelu on odottamatonta. Ei voida ajatella, että kuusi miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut tällaisen vetoomuksen artiklan 50 kumoaksemiseksi. Ja sitten miljoona ihmistä marssivat Lontoossa ja yhä enemmän ja enemmän ihmisiä haluavat jäädä Euroopan unioniin. He voivat olla sitä mieltä, että he eivät ole tarpeeksi edustettuja UK parlamentissa, mutta heidän pitää tunne, tuntea kuitenkin, että he tulevat edustetuksi tässä talossa, koska he ovat eurooppalaisia. Kiitos. Thank you very much. Next speaker is... Kiitokset. Seuraavaksi eh, komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, meillä on rikas ja tapahtumarikas viikko nyt käsillä. Tämä ei kuitenkaan estä mitä kommentoimasta myöskin tulevia tapahtumia. Kuten neuvoston puheenjohtaja juuri totesi, meillä oli viime viikolla Euroopan neuvoston kokous ja Neuvoston puheenjohtaja esitteli asiat varsin mallikkaasti. En puutu siihen sen kummempi. kummemmin. Me kävimme keskustelua pitkälti Kiinasta. Kiina keskustelu oli paljon yksinkertaisempaa kuin keskustelu taas sen sijaan yhdistyneestä kuningaskunnasta. Sanoin joillekin, että jos vertaan Iso-Britanniaa Springsin, eh, niin eh, emme eh, varmaankaan ole aivan samalla linjalla. Me puhumme siis Kiinasta. Komissio esitti 12.3. Kiinan strategian ja tämä asiakirja otettiin myönteishenkisesti vastaan – ja strategian keskeisistä kohdista esitettiin myönteisiä kommentteja ja sekä presidentti Macron että liittokansleri Merkel totesivat, että keskustelut Kiinan päättäjien kanssa – tulevaisuudessa ovat tärkeitä ja meidän on osoitettava Kiinalle, että me olemme strategisia kumppaneita emmekä kilpailijoita millään tasolla. Huomasin joissakin keskusteluissa, että kiinalaiset ystävämme eivät pidä termistä vastustaja tai kilpakumppani, vaan päin vastoin nyt on tarkoitus toimia sillä tavoin, että Eurooppa toimii avoimesti. Ja tämä varmasti taas aiheuttaa nopeitakin vaikutuksia, avaa uusia näkymiä. Ja tällä tavoin voimme pyrkiä toimimaan niin, että meitä ei oteta huonosti vastaan Kiinassa. Ja kiinalaiset voivat yhtä lailla myöskin esittää omat ehdotuksensa eurooppalaisille. Me Kunnioitamme ja arvostamme Kiinaa ja haluamme luonnollisesti myös, että lähennymme esimerkiksi kauppasektorilla vasta vuoroisesti Kiinan kanssa. Me luonnollisesti toisaalta myöskin edellytämme sitä, että me saamme pikaisesti sovun investointikysymyksistä. Kiina ajatellen nimenomaan maantieteelliset kysymykset ovat merkittäviä. Ajattelen tässä sitä työtä, jota Euroopan, työtä, jota Euroopan unionin ja Kiinan välillä jo tehtiin. VT on piirissä. Me voimme varmastikin edetä tällä sektorilla – Sitten Brexit, siitä en enää sano mitään, koska kaikki asiasta on jo tullut todetuksi. Merci, monsieur le président de la commission. Kiitokset komission puheenjohtaja. Nyt pyrimme pysymään aikataulussa. Ja annan puheenvuoron välittömästi herra Weberille, EPPn puheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja komission jo johtaja, hyvät kollegat. Kiitos ensin hyvästä päätöksestä Brexitin liittyen, herra Tusk. Uskon, että neuvoston päätös oli hyvä päätös ensinnäkin, koska mukana on periaate, että pidennystä ei saada ilman selvennystä, eli me tarvitsemme selkeyttä Iso-Britannian kollegoilta ja sitten myös 440 miljoonaa kansalaista tarvitsevat selkeyttä vaaleihin liittyen, eli poliittista selkeyttä. Ne, jotka taistelevat toisen kansan äänestyksen puolesta, ne, jotka taistelevat sen puolesta, että pysytään Euroopan unionissa, me olemme heidän puolellaan, me toivotamme heille kaikkea hyvää, mutta tällä hetkellä me kuitenkin olemme siinä tilanteessa, että Iso-Britannia haluaa jättää Euroopan unionia. Tämä on laillinen tilanne tällä hetkellä. Ja on tärkeää selittää myös meidän kansalaisillemme, että mm, miksi mukaan joku maa, joka lähtee, miksi sillä pitäisi olla vielä sananvalta Euroopan unionissa. Ja siksi tämä vaatimus selkeydestä on hyvä askel. Ja me toivotamme alahuoneelle kaikkea hyvää. Toivottavasti tämä voidaan hoitaa paremmin kuin mitä hallitus sitä on hoitanut. Vaihtoehtoja on pöydällä, vaihtoehdot ovat selkeitä ja nyt täytyy vain tehdä valinta ja katsotaan kuinka käy. No sitten toiseksi taloudelliset kysymykset. Me EPP tuemme sitä, että taloutta vahvistetaan, investoidaan sisämarkkinoihin, investoidaan kaupankäyntiin ja prioriteettina on Kiina-kysymys huippukokouksen valmistelut. Ja olen kiitollinen siitä, että meillä kaikilla on sama lähtökohta ja tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyön täytyy pohjautua arvoihin ja periaatteisiin. On olemassa kilpailutilanne, mitä poliittisiin järjestelmiin tuli ja liittyen siihen, miten me järjestämme yhteiskuntaa, mitkä ovat meidän perusarvomme yhteiskunnassa ja siksi tämän tulisi olla aina vuoropuhelun alkupiste. Ja me EP EPPssä uskomme pragmaattiseen lähestymistavaan, mitä ilmastonmuutokseen tulee. Kiina pitää vielä kiinni Pariisin sopimuksesta. He ovat meidän puolellamme. Kiina on vapaakauppasopimuksissa myös meidän puolellamme. He ovat sitoutuneet vapaakaupaan ja siksi meillä on hyvin pragmaattinen lähestymistapa, mitä Kiinan suhteisiin tulee. Mutta meidän ei kuitenkaan pitäisi olla hyväuskoisia, naiveja. Meidän täytyy suojella teollisuuttamme. Meidän täytyy suojella avainteollisuutta teollisuuksiamme. Meidän täytyy pohtia myös kilpailulainsäädäntöämme Euroopan unionissa, jotta me voimme sopeutua maailmanlaajuiseen kilpailuun. Tämä on myös erittäin tärkeä kysymys. Minä haluaisin vielä esittää yhden kysymyksen, nimittäin äh, perusoikeuksiin liittyen Euroopan unionissa. Arvoisa herra Tusk, me olemme käsitelleet artikla 7 kysymyksiä Puolan ja Unkarin kanssa. Komissiohan tämän aloitti ja tähän mennessä neuvostossa ei ole keskusteltu näistä kysymyksistä ja minä mielestäni tämä on erittäin <clears throat> valitettavaa. Minun puolueessani me olemme keskustelleet erittäin intensiivisesti näistä kysymyksistä ja me päätimme, eh, että Fideshillä ei enää ole jäsenoikeuksia EPPssä. Me halusimme antaa merkin, että tämä ei ole meidän tiemme, jota Unkari kulkee. Ja artikla 7 EPP tuki myös tällä parlamentilla ja pyytäisin, että vihdoinkin neuvostossa myös keskusteltaisiin tästä aiheesta, että se nostettaisiin pöydälle. No, tässä pitäisi nyt todellakin istua saman pöydän ääreen ja keskustella avoimesti eikä syytellä toisia liberaalit, sosiaalidemokraatit ja me EPPssä keskustelemme. Tämä on oikea tapa. Me teemme myös päätöksiä, jos se on tarpeellista. Ja toivoisin, että ottaisimme vielä yhden askeleen. Me olemme nähneet, että artikla 7 ei johda nopeisiin tuloksiin. Me kuitenkin toivoisimme sitä ja minä toivoisin, että ottaisimme nyt seuraavan askeleen, että meillä olisi sitova oikeusperiaatemekanismi, niin kuin täällä parlamentissa on jo ehdotettu. Monet kollegat ovat sitä jo myös työstäneet, että meillä olisi todella sitova mekanismi, joka vahvistaa sen, että vuosittain säännöllisesti siis saataisiin raportit tilanteesta, eikä ainoastaan Itä-Euroopan maista, vaan koko Euroopasta keskityttäisiin siis perusoikeuksiin. Me tarvitsemme automaattisen järjestelmän ja sitten poikkeamat menevät tuomioistuimeen. Ja toivoisin, että tulevaisuudessa olisi myös sanktioita, eli rahastot ja no, käytetään siihen, että myös pidetään kiinni oikeusvaltioperiaatteessa. Me voimme kilpailla Kiinan kanssa ainoastaan, jos meillä on omat läksyt hoidettu Euroopan unionissa, mitä näihin arvoihin tulee. Ja siksi arvoisa neuvoston puheenjohtaja pyytäisin, että ottaisitte tämän asian nyt Euroopan neuvoston esityslistalle, jotta näistä tapauksista Euroopassa voitaisiin myös siellä puhua. Kiitos. La parola puheenvuoro SD-ryhmän puheenjohtajalla. Nera Pulman, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat kollegat. Meillähän on vielä kaksi päivää. Kyllä vielä kaksi päivää alkuperäiseen Brexit-päivään. Kaksi päivää. Kaksi päivää. Era Tusk oli aivan oikein, että neuvosto teki tällaisia päätöksiä, jotta voitiin välttyä katastrofilta. Mutta kaksi päivää ennen varsinaista eropäivää. Koska Brexittiä kannattavat pyytävät anteeksi Iso-Britannian kansalaisilta, koska te myönnätte, että te ette tiedä, mitä te teette. Ja koska te lopetatte nämä syyttelyt, te olette johdattaneet ihmiset tähän tilanteeseen, josta ei ole ulospääsyä. Taloustilanne tulee huonontumaan ja te ette tiedä, mitä te eh, tekisitte. Yrittäkää nyt pyytää anteeksi iso britannian kansalaisilta. Tämä on minun pääviestini tänään. Kiitokset herra Tuskille, kiitokset siitä, että te puolustitte Euroopan kansalaisuutta. Tämä oli erittäin kunnioitettava liike. Ja me olemme siis eurooppalaisia ja kukaan ei saa edistää Britannian kansalaisia. Heidän pitää olla mukana työstämässä Euroopan unionia niin kauan kuin ne eivät ei ole eronneet. Minä olen vakuuttunut siitä, että jos hallitus ei pysty toiminaan, jos tämä pattitilanne jatkuu, niin on ainoastaan yksi mahdollisuus. Kysykää kansalaisilta. Kyllä, no kyllä, minä tiedän, miksi teitä pelottaa se. Te pelkäätte, mitä Lontoossa tapahtuu. Mutta tämä olisi kuitenkin ratkaisu ja kansalaiset kertovat, mitä tulisi tehdä. Heidän tulisi päättää tässä tilanteessa. Haluaisin sanoa vielä, että toki Brexit nyt heittää varjonsa monien kysymysten ylle meidän täytyy nyt käsitellä kuitenkin myös taloudellisia kysymyksiä. Euroopassa me tarvitsemme kestävää taloutta, taloutta, joka suojelee planeettamme, suojelee sen resursseja, antaa mahdollisuuden kaikille. Tämän täytyy olla esityslistallamme. Ainoastaan me, jos olemme vahvoja niin pystymme käsittelemään Kiina-tilanteen. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on vahva kumppani, eh, joka meidän täytyy ottaa huomioon. Mutta meidän täytyy olla itsevarmoja, koska muuten eurooppalaista mallia ei voi puolustaa. Minun ryhmäni tukee tätä. Kiitos. Seuraavaksi ECR-ryhmän puheenjohtaja, äh, edustaja Legutko. Mr. President, uh... Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet. Aina on hyviä uutisia ja on huonoja uutisia. Hyvät uutiset ovat se, että neuvosto on onnistunut asettamaan hyvän aikataulun ja se hyväksyttiin Iso-Britanniassa ja toivottavasti ratkaisu löydetään näiden aikarajojen sisällä. Mutta jätetään Britannia Briteille. Minun huoleni on Euroopan unioni. Huono uutinen on se, että EU vaikuttaa edelleenkin jatkavan samaa politiikkaa, samanlaista pelottelupolitiikkaa, jossa on kaksi elementtiä. Ensinnäkin halutaan rangaista Iso-Britannia, yhdistynyttä kuningaskuntaa tällaisella ei-sopimuksella, eli sopimuksettomalla erolla. Ja sitten toiseksi halutaan nöyryyttää yhdistynyttä kuningaskuntaa. Heidän halutaan peruvan Brexit ja järjestävän uuden kansanäänestyksen. Ja tässä oli hyvin pieni enemmistö, joka päätti Brexitistä. Tällaista argumenttia käytetään, mutta jos tilanne olisi ollut päinvastainen, eli jos he olisivat jääneet EU-hun ja se olisi ollut pieni enemmistö, joka siitä olisi päättänyt, niin siitä sitten pidettäisiin tässä parlamentissa erittäin hienona sitovana päätöksenä, ikuisuuteen sito, sidottuna päätöksenä. Ja voidaan myös mainita se, että kun järjestettäisiin kansanäänestys ja järjestetään kansanäänestys, kunnes saadaan sellainen tulos, joka halutaan. Tämä on hyvin tyypillistä Euroopan unionin toimintaa. Eli tällainen ajatusleikki. No huono uutinen on myös se, että tässä itseä onnitellaan. Ei tämä ole aika onnitella itseään. Nyt pitäisi ensinnäkin pohtia ja miettiä itseämme. Hyvä puheenjohtaja Juncker, puheenjohtaja Tusk, nyt on ollut eniten kriisejä Euroopan unionin integraation historiassa ja Brexit on yksi mukuisista, lukuisista kriiseistä. Ja kaikki te, jotka olette tehneet suuria päätöksiä Euroopan unionissa, olette vastuussa tästä. Ei kannata kuvitella muuta. Suuri osa vastuusta kuuluu teille, hyvät, hyvät herrat ja naisetkin. Presidentti Macron hiljattain kirjoitti kirjeen kaikille Euroopassa ja hän ehdotti samantyyppistä e, lisää keskittämistä ja hän kutsui tätä eurooppalaiseksi renesanssiksi. Hän ei ilmeisesti ymmärrä näiden sanojen merkitystä, mitä hän käyttää. Ensinnäkin tämmöinen eurooppalainen hämärän hetki olisi ollut parempi sanavalinta tähän. No tietysti Brexit-kello tikittää ja me kaikki olemme tietoisia tästä. Me Toivottavasti saamme edistystä aikaiseksi Lontoossa, mutta meidän pitää olla valmiita mihin tahansa tulokseen ja meidän pitää olla valmiita antamaan kaikki apumme, mitä pystymme. Ja tämä on meidän ongelmamme myöskin, mikä tulos sitten onkaan. Ja meidän pitäisi olla ystävällismielisiä sitä päätöstä kohtaan, jota britit tekevät, mikä päätös se sitten onkaan. Mutta kello todella tikittää Euroopan unionille myöskin, hyvät naiset ja herrat. Ja teidän pitäisi kuunnella äänestäjiä Euroopan unionin alueella. Yhä enemmän on sellaisia äänestäjiä, jotka todella epätoivoisesti haluavat muutosta, ja muutos tulee tapahtumaan. Kiitokset liberaaliryhmän puheenjohtaja Nera Verstulta, neljä minuuttia. Kiitos. Haluaisin ensin sanoa herralle Gutkolle, että hän on väärässä siinä, jos hän sanoo, että Euroopan unioni haluaisi rankaista Iso-Britanniaa. Me kunnioitamme Iso-Britanniaa aivan liikaa tehdäksemme jotain sellaista. Mitä nöyryttämiseen ja rankaisemiseen tulee, niin toripuolue sen kyllä osaa. Niin he eivät edes ole paikalla täällä. Herra Farage on ainoa, joka on paikalla. Olen aika yllättynyt, koska ajattelisin, mm. että hän mm. olisi osoittamassa mieltään jossain isossa Britannissa. Kuinka monta mailia olette marssineet? Kaksi mailia. No, te muistutatte minua yhtä, yhä enemmän Marsalkka Heilistä. Hän taisteli ensimmäisessä maailmansodassa – No, mutta hän oikeastaan istui vain toimistossaan Lontoossa ja te istutte täällä sitten Strasbourgissa ja muut sitten marssivat kylmässä ja sateessa. Tällä tavalla te kannatte vastuunne. No niin. Haluaisin muistuttaa, mitä Winston Churchill sanoi. Menestys on sitä, että kulkee yhdestä epäonnistumisesta toiseen. Ja mielestäni tätä voitaisiin soveltaa tänä päivänä myös Britannian politiikkaan ja alahuoneeseen ja rouva meihin. Koska tänään iltapäivällä parlamentin alahuoneessa, jos puhemies sen sallii, niin on ei vähemmän kuin 16 vaihtoehtoa pöydällä, mitä Brexitiin tulee. Eli tässä kyllä innokkuutta löytyy. Mutta vakavasti ottaen kaikkien kielteisten äänestysten jälkeen alahuoneessa sopimusta vastaan, kansanäänestystä vastaan ja niin edelleen, niin ehkä tässä kuitenkin on valoa nähtävissä tunnelin päässä. Ehkä Ledwinin tarkistus menee läpi ja ensimmäistä kertaa kahden vuoden neuvottelun jälkeen saattaisi olla ratkaisu, jonka eri puolueet voisivat hyväksyä sekä työväenpuolue että konservatiivit. Tämä on todellakin eksistentiaalinen kysymys ja siitä voidaan päättää ainoastaan puolueet, puoluerajat ylittävästi, niin kuin me teemme täällä Euroopan parlamentissa. Ja minä todellakin toivon, että jos annamme aikaa 11. päivä huhtikuuta asti, niin saataisiin aikaiseksi enemmistö niiden välillä, jotka haluavat jäädä, koska kyllä heidänkin täytyy löytää oikea tie eteenpäin. Minä en luota tässä nyt kovin brexitiläisiin koska heille maa ei ole tärkeä, vaan valtataistelu konservatiivuuden sisällä, niin kuin olemme nähneet viime päivinä. varmasti voin puhua koko Euroopan parlamentin puolesta, kun sanon, että me olemme avoimia muuttamaan poliittista julistusta. Ensinnäkin siinä mielessä, että me teemme siitä sitovamman molemmille osapuolille, siis ei vain julistus. Ja sitten toiseksi tähän poliittiseen julistuksen voidaan laittaa intensiivisempi suhde Euroopan unionin yhdistyneen kuningaskunnan välillä kuin mitä tällä hetkellä poliittisessa julistuksessa on sanottu. Ja tässä nyt sitten vastaisin viimeiseen kohtaanne. Meidän täytyisi myös tarkastella tulevaisuutta. Minä en ole yhtä optimistinen kuin te. Olen optimisti, mutta en ihan niin optimistinen kuin te. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että muutaman sukupuolen polven jälkeen ähm, Iso-Britannia palaa äh, Euroopan perheeseen, Euroopan unioniin, eikä jää Euroopan unionin ulkopuolelle. Mutta se ei tapahdu nyt, se tapahtuu sitten vasta myöhemmin. Meidän tämän olla rehellisiä. Miljoona ihmistä marssi Lontoossa, kuusi miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, mutta sitten vielä kansalaisten oikeudet. Herra Juncker, herra Barnier, minä tiedän, että Britannia on sitoutunut siihen, että se kunnioittaa kansalaisia, niin kuin erosopimuksessa on sanottu. Ja tämä koskee tietysti myös Iso-Britannian kansalaisia mantereella. Ja nyt täytyisi katsoa mahdollisia herra Barkleyn kanssa ja teidän kanssa, miten me voisin muodollistaa tämän mahdollisimman nopeasti, niin että joka tapauksessa, ihan vaikka ei olisi sopimusta lainkaan, niin vähintään kansalaiset eivät ole näiden pelien uhreja. Kiitos. Seuraavaksi vihreistä edustaja Smith. Uh, arvoisa puhemies, kiitoksia. Hyvää huomenta kollegat. Tämä on hyvin surullinen tilanne Brexitin osalta, todellinen tragedia. Meidän pitäisi työstää näitä asioita yhdessä, mutta tämä on todellakin johtanut todellisen katastrofiin. Ja tämä johtuu siitä, että UK edelleenkin tässäkin tilanteessa viime hetkellä ei ole tehnyt päätöstä siitä, että mitä se oikeastaan haluaa lopulta. Artikla 50, sitä, sen osalta ei vieläkään ole löydetty yhteisymmärrystä ja siellä yritetään saamaan nyt jonkunlaista äh, kantaa aikaiseksi. Ja Skotin, Skotin parlamentti haluaisi kumota artikla 50. Jokainen puolue, paitsi konservatiivit, ovat yhtämielisiä siitä, että paras Brexit olisi se, että ei olisi Brexitia ollenkaan. Joten kollegat, älkää nyt sulkeko ovia meiltä. Skotlannissa ja muualla UK on ihmisiä, jotka haluavat todella kääntää tämän asian toisinpäin ja haluavat palvella kansalaisia ja pysytellä tässä kansalaisten, kansojen perheessä mukana. Tämä voi olla viimeinen puheeni 15 vuoden jälkeen, kun olen palvellut eurooppalaisia. Me emme tiedä, mikä on UK tulevaisuus. Me emme tiedä mitään tulevaisuudesta, kun populismi on joka puolella Eurooppaa läsnä. Me emme tiedä UK tulevaisuudesta, mutta tiedän, että Skotlanti on kuitenkin eurooppalainen kansa. Me juhlistamme kansainvälistä solidaarisuutta ja liikkuvuuden vapautta. Jos eu ei olisi, niin meidän pitäisi keksiä joku sellainen, ja Skotlanti olisi varmasti sen osa. te ammattilaisina joudutte käsittelemään UK, että teidän pitää kunnioittaa UK perustuslakia, teidän pitää kunnioittaa näitä vastapuolia, kenen kanssa keskustelette, teidän pitää käsitellä asioita heidän kanssaan, mutta Skotlanti, jos meidät me, tahtomme vastaisesti mu, siirretään pois tästä kansojen perheestä, niin meidän pitää demokraattisesti ilmaista oma tahtomme. Ja siinä tapauksessa itsenäisyys on meidän ainoa tie takaisin en nyt halua tässä puhua kotimaisista keskusteluista, mutta haluaisin, että pitäkää, pitäkää valot päällä, jotta me löydämme tiemme takaisin kotiin. Per gruppo... Uh, äh, <clears throat> GUE äh, ryhmän nimissä seuraavaksi äh, puhuu edustaja Zimmer. Arvoisat puheenjohtajat, me emme oikeastaan haluaisi käydä näitä samoja keskusteluja, koska me emme edelleenkään saa konkreettisia vastauksia. Emme edelleenkään tiedä, mm. miten me pääset tästä umpikujasta ulos. Ja tähän hän on moninaisia syitä. Me kunnioitamme ihmisiä, jotka ovat kansanäänestyksessä valinneet Brexitin. Me kunnioitamme myös niitä ihmisiä, jotka ovat osoittaneet mieltään Lontoossa viime viikonloppuna, kun otamme myös niitä, jotka ovat kirjoittaneet, allekirjoittaneet vetoomuksen. Ja kunnioitamme myös niitä, joita tämä Brexit koskee yhdistyneessä kuningaskunnassa. Me kunnioitamme myös äh, Euroopan parlamenttia, jossa on myös kohta vaalit edessä toivomme, että voimme edelleen lähettää tänne kansan edustajia, mutta tämä koskee myös Englantia, mutta toivottavasti sitten äh, nämä henkilöt ovat täällä kauemmin kuin kuusi kuukautta. Kansalaiset tarvitsevat vastauksia. Herra Tusk, herra Juncker, keskittykää enemmän kansalaisten oikeuksiin. Katsokaa, mitä tapahtuu sopimuksettoman Brexitin jälkeen. Kansalaisia täytyy suojella, heidän perheitään täytyy suojella. Ja meidän täytyy kunnioittaa myös äh, irlantilaisia ja pohjoisirlantilaisia. Jos me emme saa ratkaisua aikaiseksi. Jos ei enää olla osa sisämarkkinoita, niin silloin täytyy pitää kiinni pitkän perjantain sopimuksesta. Meidän täytyy kunnioittaa näitä kansalaisia. Ja jos kansalaiset haluaisivat järjestää uuden kansanäänestyksen, tai kansanäänestyksen eh, heidän eh, saarensa tilanteesta, niin meidän täytyisi kunnioittaa myös sitä. Seuraavaksi EFDD-ryhmästä eh, edustaja Farage. Minä ajattelen, että ensin, entisenä Belgian pääministerinä tietäisit, mitä tapahtui, kun Saksa, Saksa oli, valloitti Brit- Belgian ja miten sitten Iso-Britannia toimi tässä tilanteessa Belgian. No, no ei se mitään. No, ehkä tämä vain vetää yhteen sen, kuinka epäbrittimäinen, brittimielinen olet. Ja se, mitä tapahtui, tämä kansallinen ää, nöyryytys on, että meillä on pääministerinä Rova May, jolla ei ole kuitenkaan rohkeutta, sillä ei ole visiota myöskään toteuttaa monia lupauksia, joita hän on toistanut. Hän ei ole vielä vienyt meitä pois EUsta tähän perjantaihin mennessä. Ja tämä on nyt tällainen slow motion hidastettu toiminta, jota tapahtuu. Ja tämä on todella ihme. Kyseessä tässä on tämä minä palaan ensimmäisen maailman sopimukseen. Meillä on versailles sopimus ja tämä sopimus on nyt modernin ajan vastaava sopimus siitä. Meillä on valtava määrä rahaa, jota meidän pitäisi maksaa, mutta me emme saa siitä vastineeksi mitään. Meillä on liite, liitos eh, osaksi, tai liite, eh, meillä on Pohjois-Irlanti liitteenä tässä meidän eh, maassamme, ja tämä on hyvä, sellainen sopimus, jota ei voida hyväksyttää. Tämä ei ole mikään kunnollinen Brexit ja se ei mene läpi tämä sopimus. Te olette varmaan kovin innoissanne siitä, että mitä parlamentin alahuone voi tehdä seuraavan viikon aikana, mutta me tiedämme, mitä he tekevät. He palaavat, heillä on samanlainen jokinlainen sopimus, jossa puhutaan tulliunionista ja ihmisten vapaasta liikkuvuudesta, mutta vaikka näin tapahtuisikin, niin yksi asia, mitä ei voi välttää, on se, että me menemme kohti artikla 50 laajennusta. Ja te voitte pohtia nyt keskenänne sitä, että haluatteko te tätä, haluatteko todella Brexittiä. Brexit on tässä näiden asioiden päällimmäisenä aiheena seuraavien vuosien aikana. Haluatteko todella, että yhdistynyt kuningaskunta sitten on mukana Euroopan vaaleissa ja lähettää sellaisia meppejä, jotka haluavat lähteä EU-sta nyt juuri tällaisena aikana, kun te pyritte taistelemaan populismia vastaan? Haluatteko te minut takaisin tälle paikalle? No siellä, siinä näette, siinä näette. Ja kaikki mistä syystä? Siitä syystä, että Brexit tapahtuu joka tapauksessa. Herra Tuski, jos ajattelee, että britit ovat vaihtaneet, muuttaneet mielensä Brexitin suhteen, niin teidät on kyllä johdettu harhaan, koska se mitä nyt näemme on se, että meillä on 15 tai jopa 20 prosenttia ihmisiä, jotka tukevat lähtemistä. Jos meillä olisi kansanäänestys, niin siinä lähdettäisiin tai lähtijät olisi, voittaisivat suuremmalla marginaalilla. Juncker, Juncker Barnier ja Euroopan komissio, te olette valmistaneet tällaisen skenaarion, jossa sopimusta ei tule. Se on hyvin ammattimainen, se vaikuttaa siltä, että se, että lähdettäisiin ilman sopimusta, ei aiheuttaisi mitään suurta sotkua. Eli ei tässä tarvita mitään kunnollista rajaa myöskään Irlantiin. Ja sanon teille kaikille kansalliset johtajat, että 12.4. mennessä yrittäkää saada britit ulos ja me jatkamme sitten elämäämme keskenämme. Per il gruppo Europa delle Nazioni. ENF-ryhmästä edustaja Batten, olkaa hyvä. Kiitos koskaan aikaisemmin Ison-Britannian historiassa meillä on ollut tällainen kansallinen ja kansainvälinen häpeä. koskaan aikaisemmin ö, tällaiset petolliset ihmiset ovat johtaneet maata. Tällaista ei tosiaankaan ole maailmassa koskaan aikaisemmin. Ja tässä todellakin sopimuksen kautta on alistuttu, mutta meitä ei kuitenkaan ole voittanut mikään ulkopuolinen valta. Me säilytämme kuitenkin valtamme Euroopan unionille, mutta tämä antautuminen ei ole vielä tapahtunut. Herra, äh, rouva Main, täytyy vielä ryömiä. Jos me emme jätä Euroopan unionin 29.3., niin silloin demokratia päättyy uk Paitsi ihmiset, jotka haluavat olla vapaita, he eivät voi olla orjia lopun ikäänsä. Ei mitään erosopimusta, ei mitään kumppanussopimusta, mikään sopimus ei voi sitoa ihmisiä, jotka eivät halua olla sidottuja. Mikään parlamentti ei voi sitoa tulevaa parlamenttia. Englannin perustuslaki tulevaan olevaan vahvempi kuin mikään tahansa Euroopan sopimus. Me voimme vielä lähteä 29.3., jos Jumala suo. Mutta me yritämme puolueessani saada eh, Britannian vapaaksi Euroopan unionista ja jos se on tarpeellista, niin sitten aloitamme tämän työn eh, Eurooppa-vaaleissa toukokuussa. Puheenvuoro sitoutumattomista Dots. Kiitoksia puhemies. Tänä perjantaina 29.3. piti olla historiallinen päivä UKlle. Se päivä, jolloin 40 vuoden jälkeen EU-sta lähdettäisiin ja Iso-Britannia olisi jälleen riippumaton itsenäinen kansakunta ja se olisi vapaa Brysselistä, se olisi vapaa kontrolloimaan omaa kohtaloaan. Kahden vuoden jälkeen, kun keskusteluja on käyty, niin pääministeri sai aikaiseksi sellaisen sopimusluonnoksen, joka on sitten kaksi kertaa hylätty parlamentin alahuoneessa. Se sopimus sen osalta Pohjois-Irlannilla olisi erilaiset ehdot kuin muulla Briteillä tai Iso-Britannialla. Ja tällaista e, YK haluaa lähteä kunnolla EU-sta, mutta tämä sopimus kuitenkin vaarantaa yhdistyneen kuningaskunnan perustuslakia ja me, tämä ei ole se hinta, jonka me haluamme maksaa tästä lähdöstä. Sitten Tuskille ja Bulmanille muutama neuvo. 17,4 miljoonaa britti äänestäjää sanoivat, että he haluavat lähteä Euroopan unionista. Ja tämä parlamentti kyllä pitäisi kunnioittaa tätä päätöstä. Tämä on demokraattinen valinta sen sijaan, että täällä keskitytään kaikkien muihin. Herra Verhofstadt, brittiparlamentti on jo äänestänyt yksipuolisesta sopimuksesta, jossa käsitellään kansalaisten oikeuksia. Se on tärkeä asia ottaa huomioon. Sitten herra Zimmer, Belfastin sopimus, siinä on suostumuksen periaate ja suostumuksella, ihmisten suostumuksella Pohjois-Irlannissa vain voidaan tapa, tehdä muutoksia Pohjois-Irlannin perustuslakiin. Toivottavasti muistatte tämän. Lewandowski. Edustaja Lewandowski. Pani, pani presidentti, moich rodaków w kraju powinien... Puhemies, Monet varmasti yllätyivät, mitä herra Legutko sanoi tänään. Hän sympatisoi Brexitiä, mutta hänen puolueensa puol- Puolassa kuitenkin haluaisi sopimuksettoman eron. Kyllä Puolassa täytyy nyt ymmärtää, mitä tapahtuu. Tähän asti ainoa myönteinen asia Brexitistä ovat olleet mielenosoitukset EU-ssa pysymisen puolesta. Ennen kaikkea tämä Brexit-tarina on tarina siitä, mitkä seuraukset ovat, kun ei kanna vastuutaan, kun tekee tietyn tyyppisiä päätöksiä. Thank you. Two minutes, Mr. Gualtieri. Kiitoksia. Kaksi minuuttia, Gualtieri. Thank you, President. We are now only two days... Kiitos puhemies. Meillä on nyt niin kaksi päivää siihen päivään, jolloin Brexitin piti tapahtua, ja meillä ei vieläkään ole tietoa siitä, että milloin ja kos, miten ja se tapahtuu tai tapahtuuko sitä ollenkaan. Ja tämä kertoo paljon siitä, että miten UK parlamentti ja hallitus on tätä prosessia vienyt eteenpäin. Kuitenkin se kertoo myös paljon siitä, että minkälaisia valheita ja fantasioita on esitetty ennen kansanäänestystä ja ne ovat nyt sitten kohdanneet todellisuuden ja näyttänyt sen, että EU, mitä EUsta lähteminen tarkoittaa. Tämä realiteetti on hyvin tärkeä tai hyvin selkeä kaikille niille miljoonille e, e, Briteille, jotka olivat Lontoon kaduilla viime viikonloppuja, jotka vaativat parempaa tulevaisuutta omalle maalleen. Mikä on myös selvää, on se, että tämä deadlock e, ratkaisu on Lontoossa, ei täällä Strasbourgissa tai Brysselissä. Äänestys parlamentin alahuoneessa, että, että miten tästä lukkotilanteesta päästään eteenpäin. Parlamentti päätti ottaa takaisin kontrollin tässä Brexit-prosessissa. Ja meidän pitää nyt katsoa, että mitä parlamentin alahuone tekee tämän asian kanssa. Me olemme aina sanoneet, että poliittiset julistukset ne voivat näyttää tietä läheisemmälle suhteelle EUn ja UK välillä. Me voimme tehdä tämän nopeasti. Tämä ei ole ainoastaan mahdollista, vaan se on jotakin sellaista, mitä me toivoisimme. No päinvastoin, jos sitten parlamentin alahuone ei anna selkeää, tai jos sieltä ei tule selkeää enemmistöä tulliunionille tai yhtenäismarkkinoille, tai jos ei hyväksy nykyistä sopimusta, niin sitten pitää tehdä valintoja, vakavia valintoja. Jos UK pyytää pitkää pidennystä, niin tietysti tästä voidaan neuvotella ja voidaan tehdä sellainen sopimus, joka on sulkeva ja jota ei enää avata uudelleen. Mutta jos halutaan pidempää, pidempää pidennystä, jotta voidaan pohtia Brexitiä, tai jolla voidaan esimerkiksi järjestää kansanäänestys tai vaalit, niin sitten tietysti me tuemme sitä. Puheenjohtaja Tusk, meidän ryhmämme on aina ollut selväsanainen näiltä osin, koska meillä on ymmärrys historiallisista prosesseista. Kiista haluatte, että haluatte heidät takaisin, mutta että nyt me olemme aina toistaneet sen, että meidän pitää kunnioittaa kansanäänestystä, mutta jos UK ei lähde, niin meidän pitää, me juhlimme ja me emme tee mitään tämän mahdollisuuden estämiseksi nyt. Mr. Nicholson, one minute. Nicholson, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, minä sanoin alussa, että tämä katsotaan loppuun asti. Minä en ole pettynyt. Minä sanoin alussa myös, että ne ihmiset, joita minä edustan, eivät hyväksyisi rajaa. Ja tämä on edelleen voimassa. Herra Barnier, toivottavasti kuuntelette. Mitä backstopiin ja Belfastin sopimukseen tulee, niin me olemme tässä unohtaneet suostumuksen, joka on ollut osa tätä sopimusta. Tässä pitäisi kuunnella kaikkia pohjois ja ainoastaan niitä, jotka huutavat kovimmin, koska on myös hiljainen enemmistö, joka haluaa tulevaisuutta pohjois yhdistyneelle kuningaskunnalle ja myös Euroopan unionille. Mielestäni meidän täytyy unohtaa menneet, meidän täytyy löytää parempi tulevaisuus, jossa me kaikki voimme tehdä yhteistyötä. Minä olen huolissani, rouva puhemies, siitä, että meillä syntyy kriisi. Ei kenenkään syy, ei herra Tuskin, ei herra Barnien, ei kenenkään syy, mutta kuitenkin tästä voi syntyä kriisi, mutta meidän täytyisi taata, että näin ei tapahdu. Kuuntelin herra Tuskia. Tämä saattaa olla viimeinen puheeni täällä 30 vuoden jälkeen täällä parlamentissa. Se on ollut aika pitkä aika. Olen nauttinut siitä ja olen nauttinut kaikkien seurausta ja minä toivon, että minä olen edustanut hyvin Pohjois-Irlannin kansalaisia. Kiitos. Mr. Nicholson, how... Nicholson, en kunnioittanut sinua, olet yksi vanhempia jäseniä